parlamentaarinen koskemattomuus aikaisemmin. Vuonna 2019 parlamentin kalenteri julkaistaan web-sivuilla. Ja seuraavat päivämäärät istuntoja varten on sovittu 14. 17. tammikuuta, 30. 31. tammikuuta, siis työviikot 11-14 helmikuuta, 11-14 maaliskuuta, 25-28 maaliskuuta, lisätäysistuntopäiviä 3-4 huhtikuuta, 15-18 huhtikuuta, 1-4 heinäkuuta 15-18, heinäkuuta 16-19, syyskuuta 9-10 ja 21-24, lokakuuta 13-14, 25-28, marraskuuta ja 16-19 joulukuuta.